Buongiorno. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Invito tutti a prendere. Pyytäisin, että kaikki asettautuisivat paikoilleen. Istunto on avattu. Hyvää huomenta kaikille. Ilmoittaisin teille, että olen saanut poliittisilta ryhmiltä äh, ja sitoutumattomilta jäseniltä ähm, parlamentin työjärjestyksen artiklan 209 mukaiset nimitykset valiokuntiin. Nämä nimityslistat on julkaistu parlamentin täysistunnon verkkosivulla. Kuten tiedätte, meillä on seuraavaksi Euroopan parlamentin kvestorien vaali esityslistalla olemme saaneet seuraavat ehdokkuudet. Monika Benova, Gilles Boyer, David Kasa, Karol Karski, Ann Sander. Ehdokkaat ovat vahvistaneet minulle, että hyväksyvät ehdokkuutensa. koska meillä on sama määrä ehdokkaita ja kvestorien paikkoja. Ehdottaisin, että artiklan 15 kappale 1 työjärjestyksessä mukaisesti hyväksymme heidät suosion osoituksin valituiksi. E quindi non ci sono. Näin Vi sono... Onko täällä pyyntöjä sellaisen lippuäänestyksen järjestämiseksi? Vaikuttaa, että näin ei ole. Näin julistan, että kyseiset kvestoriehdokkaat on valittu Euroopan parlamentin kvestoreiksi ja luonnollisesti kollegoja heidän valinnastaan. Kuten tiedätte, meidän täytyy kuitenkin äänestää. Meidän täytyy nimittäin ehdokkaiden järjestys selvittää, joten meidän täytyy äänestää nyt, jotta voisimme näiden viiden kvestorin järjestyksen määritellä. Joten nyt siirrymme äänestämään. kvestoreista salaisella paadestuksella. Meillä, vaikka olemme nyt siirtymässä äänestykseen, meillä on vielä velvollisuus tehdä ähm, keksittyjen nimien kanssa testiäänestys. Siis tarkistamme nyt, että järjestelmä vielä toimii näette tuolla kuuluisien henkilöiden nimiä kohta tuolla taululla ja kursorilla voitte valita sen henkilön, jota äänestätte. Kun äänestys alkaa, voitte valita siis tämän järjestyksen näiden henkilöiden välillä. Teemme nyt siis testiäänestyksen. Ovatko kaikki äänestäneet? Eh, vi invito a votare. Pyytäisin, että äänestätte, jotta voisimme testata äänestyslaitteiden toiminnan. Teidän täytyy Pyytäisin hiljaisuutta. Teidän tulee äänestää nyt viittä näistä kahdeksasta ehdokkaasta, niistä nimistä, jotka ilmestyvät ruudulle. Tässä testissä meidän tarkoitus on siis valita vain viisi, mutta ainakin kolme ja teidän täytyy äänestää tässä testissä, muuten teidän ääntänne ei oteta huomioon. Eli valitkaa viisi henkilöä listalta, tai näistä ainakin kolme. Äänestys alkaa nyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki nyt äänestäneet? Äänestys päättyy. Viisisataaviisikymmentäyhdeksän ääntä annettiin tyhjiä ääniä 86 tai hylättyjä ääniä ja näin ollen 473 ääntä annettu ja tässä ovat nyt henkilöt, jotka tulivat testissä valituiksi. Eh, nyt siirrymme äänestämään parametin kvestoreista, jotta voisimme heidän järjestyksensä määritellä. Tässäkin meillä on viisi kvestorin paikkaa ja teidän täytyy äänestää vähintään kolmea henkilöä, muuten teidän äänenne katsotaan hylätyksi. Äänestys alkaa. Hanno votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Hanno votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? No. Hanno votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? La Äänestys on päättynyt. viisisataaseitsemänkymmentäneljä ääntä annettiin näistä hylättyjä tai tyhjiä ääniä seitsemänkymmentäyksi ja annettuja ääniä siis 503. 407 ääntä sai Ann Sander. Seuraavana Benova 391 ääntä. Samalla äänimäärällä määrällä 391 Tuli valituksi David Kaasa. Kolmesta edustaja Gilles Boyer. yksi ääntä, Karol Karski. Onnittelut valituille artiklan 18 mukaisesti. Näin olemme määritelleet festarien järjestyksen äänestyksellä. Tulemme ilmoittamaan Euroopan unionin toimielimelle tästä äänestystuloksesta. Näin keskeytämme täysistunnon ja täysistunto alkaa uudelleen kello 10.30. Artiklan 18 mukaisesti olemme siis määritelleet kvestorien valitsemisjärjestyksen. Paljon kiitoksia ja tapamme uudelleen pian.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 Hyvät kollegat, käykää kaikki paikoillenne. Avaan istunnon. Seuraavana Eurooppa Neuvoston 21.6. pidetyn kokouksen päätelmät, Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Tusk. Olkaa hyvä. Tervetuloa myöskin komission jäsen Sefcovicille. Olkaa hyvä, puheenjohtaja. Grazie. Kiitoksia, puhemies. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, ensinnä haluan onnitella parlamentin jäseniä, uutta puhemiestä teidän valinnastanne. Toivotan teille parhainta menestystä ja toivon, että yhteistyö on hyvää meidän toimielintemme kesken. Parlamentti edustaa aidosti Euroopassa demokratiaa johtuen siitä, että sen jäsenet on suoraan tänne vaaleilla valittu. Euroopan neuvostolla on myös vahva demokratian legitimiteetti johtuen johtajistaan. molemmat toimielimet ovat siis tältä pohjaltaan demokraattisia. Loppujen lopuksi meidän pitää kunnioittaa toinen toisiamme ja tehdä yhteistyötä toistemme kanssa, koska vain silloin voimme rakentaa luottamusta, saada aikaan muutoksia. Tämän takia Euroopan neuvoston on ehdottanut uutta johtoa. Tapasin näitä edustajia, olen tavannut edustajia monta kertaa en toiminut pelkästään sen takia, että kunnioitan teitä, vaan ennen kaikkea halusin varmistaa, että päätökset ovat todella yhteisiä päätöksiä. Me onnistuimme tekemään päätökset ajoissa ja itse asiassa nopeammin kuin viisi vuotta sitten oli tilanne. Minä uskon, että nämä ovat hyviä valintoja. Ensimmäistä kertaa historiamme aikana Eurooppa-neuvosto ehdotti kahta naista, kahta miestä johtamaan avainlaitoksia toimielimiä EU:ssa. Olen iloinen ja ylpeä, että olemme saavuttaneet täydellisen sukupuolten välisen tasapainon huippuviroissa. Tämä on hyvin myönteinen muutos. Eurooppa ei vain puhu naisista, vaan se myös valitsee naisia tärkeisiin tehtäviin. Toivon, että tämä tulee innoittamaan monia tyttöjä ja naisia taistelemaan äh, uskomustensa puolesta. Ja toivottavasti tämä innoittaa myös Euroopan parlamenttia, kun se tekee päätöksiään. Hyvät naiset ja herrat, ystävät, nimitysprosessin aikana olin läheisessä yhteydessä vihreiden johtajiin, erityisesti Ska Kellerin ja Philip Lambertin kanssa – olen täysin luottavainen sen suhteen, että yhteistyö vihreiden ja heidän puheenjohtajien kanssa päätöksenteko kysymyksessä hyödyttää ei vain hallitsevaa koalitiota, vaan koko Eurooppaa. Tämän takia vetoan kaikkiin kumppaneihin, joita otetaan vihreät mukaan nimityksiin, vaikka vieläkään ei ole tältä puolelta Eurooppa-neuvostossa johtaja, toivottavasti uudelleen nimitetty Ulrika von der Leyen kuuntelee vetoomusta, niin itse asiassa annan tämän viestin myöhemmin tänään hänelle aivan suoraan itse. Kuten te tiedätte, monissa maissa vi vihreä väri on toivon symboli, minä luotan tähän myös. Kun näitä on erilaisia ajattelusuuntauksia Euroopassa, haluaisin ottaa esille yhteyden ja ta- ma- maantieteellisen tasapainon tällä mantereella. Kuten te tiedätte, pyrin säilyttämään Euroopassa yhteyden. Olen pyrkinyt siihen viime vuosina onko se sitten solidaarisuutta Ukrainaan tai on, jos on autettu Kreikkaa tai maahanmuuttokriisi ollut kyseessä – mainitakseni muutamia. Joskus olimme enemmän, joskus vähemmän onnistuneita pyrkimyksissämme, mutta aina kuitenkin onnistuimme pysymään yhdessä ja yhtenäisinä. Tämä johtuu siitä, että johtajat aidosti ymmärtävät yhtenäisyyden voiman. On selvää, että me kun olemme, vain jos olemme yhtenäisen, voimme olla vastavoimina kaikkein suurimmille globaaleille toimijoille muualla. Viimeisessä huippukokouksessamme pystyimme rakentamaan yhteisymmärrystä. Siihen meni kolme päivää, koska halusin olla varma siitä, että jokainen jäsenvaltio, pieni tai suuri, mistä tahansa Euroopan kolkasta, oli mukana tässä, mitä tulee EUn tulevaan johtajuuteen. Mutta tietenkin on vieläkin tilaa parannuksille, mitä tulee edustajiin Itä-Euroopasta, kun ajatellaan kokonaisvaltaisesti näitä tehtäviä. Erityisesti jotkut pääministerit sosiaalisesta perheestä sitoutuivat maantieteelliseen tasapainoon täällä parlamentissa. Eurooppa-neuvosto katsoi myös muita aiheita kokouksessaan, mutta koska tiedätte meidän johtopää... koska tunnette jo johtopäätelmämme, niin en käytä nyt enempää teidän aikaanne. Vielä kerran onnea ja menestystä ja kiitos. Kiitos puheenjohtaja Tuski. Ja sitten puheenvuoroa eh, komission Sefkovicille. Olkaa hyvä. Kiitos parlamentin puhemies, Euroopan neuvoston puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Minulla on ilo ja kunnia puhua puheenjohtaja Junckerin puolesta tässä parlamentissa ensimmäisessä täysistunnossa uudella toimikaudella. Olemme puhuneet työpaikoista ja nimistä viime aikoina, tai paikoista, ja viimeiset yöt. Usein kestää aikaa löytää oikea tasapaino ja oikeat kompromissit ja kannattaa nyt käyttää aikaa, että saa ihmiset oikeisiin paikkoihin, kun päätetään unionin tuloisuudesta seuraavalle viidelle vuodelle. Tästä syystä minusta on hienoa, että Euroopan parlamentti valitsi puhemies Sassolin. Tämä on ehkä kaikkein hankalin paikka kaikista, joten Onneksi olkoon, arvoisa puhemies, ja onnittelut tietysti kaikille parlamentin jäsenille siitä, että heidät valittiin. Haluaisin onnitella teitä omasta puolestani, mutta myös puheenjohtaja Junckerin puolesta ja kaikkien kollegoiden puolesta komissiossa. Haluaisin korostaa, että kaikki odotamme innolla tiivistä yhteistyötä teidän kaikkien kanssa. Sama pätee kaikkiin ehdokkaisiin, jotka Neuvosto on nimittänyt mukaan lukien komission puheenjohtajaehdokkaan Rova Ursula von der Leyenin. Hän, hän on päättävä johtamaan toimielimemme. Euroopan parlamentti tietysti saa lopullisen sananvallan ja meillä on mahdollisuus sitten keskustella tästä tulevina viikkoina. Mutta kesäkuun Eurooppa-neuvostossa ei käsitelty pelkästään ihmisiä ja näitä paikkoja. Siinä puhuttiin myös strategisista painopistealueista tulevalle viidelle vuodelle. Ja on hienoa, että on paljon yhteistä maaperää meidän kahden toimielimen välillä. Haluaisin alleviivata kahta asiaa. Ensinnäkin sosiaalinen ulottuvuus. Meidän pitää nyt varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset kaikille aikana, jona eurooppalaiset kohtaavat eh, hankaluuksia ja monia siirtymiä on taloudellinen siirtymä, ekologinen siirtymä, digitaalinen siirtymä. Tällä on syvällisiä vaikutuksia arkeemme. Toiseksi asia, joka on yhtä tärkeä, on ilmastonmuutos. Oli erittäin ylpeä palvella komissaarina, kun sain allekirjoittaa Euroopan unionin puolesta ehkäpä kaikkein tärkeimmän sopimuksen viime aikoina Pariisin ilmastosopimuksen New Yorkissa. Ja parametti tätä erittäin hyvin, että se oli yksi tärkeimmistä prioriteeteista komissiolle ja olemme kovasti taistelleet sen puolesta yhdessä teidän kanssanne viimeiset viisi vuotta, jotta voimme täyttää lupauksemme ja sitoumuksemme. Tänään voidaan sanoa, että me olemme maailman suurin talousmahti, joka on sitoutunut Pariisin sopimukseen, jota vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä ainakin 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä suhteessa vuoteen 90. Tiedätte erittäin hyvin, että kovan työnne ansiosta asetettiin kehykset, jotta voidaan varmistaa, että voidaan päästä tavoitteesta ylikin vuoteen 2030. Ja pitää sanoa, että tämä on kaikkein kunnianhimoisin panos keltään suurelta talousmahdilta ja että nyt meillä on lainsäädäntökehys myös, jotta voidaan päästä sito- näihin sitoumuksiin, mitä tulee EU-hun, jotta se voi jatkossakin olla johtavassa roolissa niin, niin maiden pitää nyt täyttää lupauksensa, mitä tulee yhteisiin sovittuihin 2030 tavoitteisiin, mutta ilmastonmuutos ei pääty vuonna 2030 täyttyvät tavoitteet tai ei. Sen vuoksi Euroopan pitää hyvin selvästi sitoutua ilmastoneutraaliuuteen vuoteen 2050 mennessä, niin kuin komissio ehdotti viime vuonna. Ja tätä tuki parlamentti ja suuri enemmistö neuvostoa sitä, se myös tunnusti. Tarvitaan puhtaampi planeetta kaikille. Se on kaikkien etujen mukaista. Se on talousintressien mukaista, jos otetaan huomioon pienetkin jäsenvaltiot, jotka edelleen tarvitsevat tukeamme. Tästä syystä aiomme investoida ainakin 25 prosenttia tulevasta pitkän aikavälin budjetista ilmastotoimiin. Ja senpä vuoksi olemme käynnistäneet kestävän rahoituksen strategian osana pääomamarkkinaunionia, jotta voidaan kanavoida yksityisen pääoman virtoja tehokkaammin kohti kestävämpiä investointeja. Kuitenkin mikään näistä tavoitteista ei täyty EU-ssa, jollemme saa oikeanlaista rahaa oikeaan aikaan. Senpä vuoksi meidän pitää edelleen päästä sopimukseen tulevaisuudesta ja sopia monivuotisesta rahoituskehyksestä tänä syksynä. Ja varmasti te arvoisat jäsenet teette sitä myös teidän prioriteettina, jotta voidaan saattaa loppuun neuvottelut yhdessä Suomen puheenjohtajavaltion kanssa neuvostossa. EU-vaaliäänestäjät haluavat tehokkaamman Euroopan, Euroopan, joka voi toimia tehokkaasti ja tiedämme, että se voi toteutua vain, jos budjetti saadaan oikea-aikaisesti valmiiksi. Tämä vaatii tahtoa kompromisseihin kaikilta. Kun ajattelen tutkimusta ja kehitystä EU-ssa, niin 100 tuhatta kohesiohanketta on ollut ja miljoona Erasmus-opiskelijaa. Näin oli jokainen päivä on tärkeää, jos halutaan, että hankkeet alkavat oikea-aikaisesti 1. tammikuuta 2021. Tässä tapauksessa pätee motto, aika on rahaa. Kun nyt puhutaan rahasta, niin Euroopan neuvostossa huomattiin, miten kova työ viime vuosina. Siitä, että syvennetään ta- rahaa- ja talousliittoa on mennyt eteenpäin. Nyt meillä on vakaa valuutta, Inflaatio on 1,8 prosenttia vakaasti euroalueella. Eurooppalaiset pankit ovat nyt paljon turvallisempia kuin ennen finanssikriisiä. Muutkin luvut ovat tässä parantuneet. Ja pankkiunionin myötä järjestämättömien lainojen osuus on puolin, yli puolintunut, mutta ei pidä levätä laakereilla – työtä riittää, jotta voidaan saattaa loppuun raha- ja talousunioni. Budjettiväline konvergenssia ja kilpailukykyä varten on tärkeä askel kohti euron budjettilinjaa. Meidän pitää turvata sen rahoitus ja hallinnointi. Lisäponnistoja tarvitaan myös, mitä tulee Euroopan vakausmekanismisopimukseen, jotta sitä tulee tehokas ja uskottava ja se pitää integroida mukaan unionin lainsäädäntöön ajan myötä – Lisäksi tarvitaan yhteinen talletustakuu, jotta voidaan saattaa loppuun pankkiin, Niin ei ole varaa odottaa seuraavan kriisin niin kuin viimeinkin saadaan edettyä tässä tärkeässä aiheessa. Paljon työsarkaa on vielä, sen takia olen iloinen siitä, että tämä täysistunnon myötä teidän työnne vasta alkaa. Arvoisat parlamentin jäsenet, loppuun muutama sana muista aiheista, joista puhuimme viimeisimmässä Eurooppa-neuvostossa ensinnäkin. Haluan vakuuttaa tukemme Kyprokselle uudestaan, otan huomioon Turkin jatkunut toiminta. Puheenjohtaja Juncker oli ensimmäinen, joka sanoi jo Sibiussa, että tässä aiheessa olen kyproslainen. Oli hienoa, että Euroopan neuvostossa jokainen jäsenvaltio puhui. Yhdellä äänellä sanoi, että me olemme kaikki kyproslaisia. Komissio sopimusten hengessä jatkaa toimintansa. Haluamme konkreettisia toimia ja voin vakuuttaa kyproslaisille, että teemme se mitä pitää. Eurooppa tulee tukemaan Kyprosta solidaarisesti. Ja kun Kyproksesta puhutaan, niin pitää myös osoittaa survalittelut Kristofiuksen perheelle. Hän rakasti Eurooppaa ja Kyprosta samalla tapaa kuin me. Tämä tulee Länsi-Balkaniin. Haluan toistaa komission sitoumuksen uskottaviin EU-näkymiin alueelle – Minusta se on paras tapa tuoda vakautta alueelle. Se on paras tapa päästä yli kahdenvälisistä ongelmista ja pitää yllä uudistusten vauhtia, joka näkyy alueella. Jäsenvaltiot puhuivat myös Pohjois-Makedoniasta ja Albaniasta. Komissio on valmis avaamaan näitä päätöksiä ottaa huomioon, miten aloilla edistytty. Saman aikaan on tärkeää, että tämä kaksi valtiota ja alue kokonaisuudessaan pitää yllä uudistuksia. Uudistukset ja ponnistelut ovat ennen kaikkea kansalaisten hyväksi. Siinä on siitä, että rakennetaan yhteiskunta, joka perustuu oikeudenmukaisuuteen, sitä, että kunnioitetaan oikeusvaltioperiaatetta. EU tulee tukemaan kaikkia ponnisteluja, jotta voidaan saavuttaa tämä lopuksi. Haluan toistaa täyden tukemme Ukrainalle. Seuraamme Itä-Ukrainan kehityssuuntia tarkkaan ja tulemme panemaan täytäntöön täysinäisesti Minskin sopimus. Euroopan komissio tulee toistamaan tätä viestiä vahvasti Kievis, Kiovassa ensi viikolla EU-Ukrainan kokouksessa ja teen kaikkeni henkilökohtaisesti, jotta voidaan varmistaa, että jatketaan pitkän aikavälin kaasutoimituksia Ukrainaan. Ja haluaisin kertoa teille, että seuraavat kolme neuvottelut Venäjän, Ukrainan ja komission välillä käydään jo syyskuussa. Parmitin jäsenet, puhemies, puheenjohtaja, kiitos. Grazie, grazie al vicepresidente Sef. Kiitokset varapuheenjohtaja Sefkovic. Ja sitten EPP-ryhmästä puheenjohtaja González, olkaa hyvä. Puhemies, enemmistöpuolueen nimissä haluan onnitella teitä puhemies. Sasolle toivon teille paljon onnea. Te olette nyt saaneet meiltä äänet ja nyt toivon, että unohda sitä seuraavan kahden puolen aikana. Haluaisin myös muistaa ja kiittää puhemies Tajana, joka on aina puolustanut kunniaa ja arvokkuutta Euroopan parlamentissa ja sen kaikkien jäsenten kunniaa. Haluaisin onnitella kollegoja, uusia ja uudelleen valittuja meidän vastuullamme on edustaa Euroopan kansaa. Me olemme ainoa EU-toimielin, joka on valittu suoralla kansanvaalilla. En kuitenkaan halua onnitella neuvostoa kaikella kunnioituksella, puheenjohtaja Tusk. Te ette voi kehua sillä, miten olette toimineet, ei muodon kannalta eikä metodien kannalta, ja ette kunnioittaneet tässä prosessissa muita toimielimiä. Mitä tulee ääriliikkeen edustajien, en tiedä tänään ovatko he täällä läsnä, mutta viime tiistaina käänsivät selkänsä Eurooppa-hymnille. Haluan sanoa heille myös, että me emme koskaan käännä selkäämme Yhdistyneen kuningaskunnan hymnille. Tämä on ero siinä, jos on periaate tai ei ole. Tänään puhun poliittisen ryhmän nimissä joka on syvällisesti Eurooppa-mielinen ja se on auttanut rakentamaan Eurooppaa alusta lähtien. Tämä meidän ryhmämme on perusin peruspuolueesta, joka eri, eri tavalla kuin muut puolet on aina valmis tekemään pu, luovutuksia ja uhrauksia, että päästään sopimukseen. Olemme ylkeä ryhmä sen puheenjohtajasta, ja, joka voitti viimeiset vaalit, siis Manfred Weber. Manfred Weber saa meidän tukemme Tänään hän edustaa Euroopan demokratian henkeä neuvoston edessä, vaikka ei ole näin edes väittänyt. Sen lisäksi, että Eurooppa vaikuttaa demokraattia, sen pitää myös olla sitä. Tämän takia parlamentti on jo vuosien ajan puolustanut kärkiehdokasprosessia, koska me uskomme, että eurooppalaisilla on oikeus ei vain äänestää, miten miten heitä hallitaan, vaan myös se, kuka heitä hallitsee. Vielä sanon yhden asian, me uskomme kärkiehdokkaisiin ja uskomme, että viiden vuoden aikana edelleenkin uskomme tähän, koska meistä on parempi vaaliuunat kuin takahuoneessa sovitut asiat. Hallitusten Hallituksen edustavat ovat edustavat neuvostossa, mutta heidän ei pidä sanella mitään kansalaisille, joita me edustamme täällä parlamentissa. Nyt kun olen päässyt tähän pisteeseen, sanoisin, että EPP, Euroopan kansanpuolue, tulee tukemaan neuvoston ehdokkaita vastuun takia, koska sen puolueen tehtävä, joka voitti vaalit, on toimia näin. Ja koska neuvost, kom, komission kärkeen tarvitaan pätevä johtaja, jotta voidaan puolustaa Euroopan etuja. Poliittisena ryhmänä olemme myös ylpeitä siitä, että Ursula von der Leyen on ensimmäinen nainen, joka tulee johtamaan komissiota. Ja ja, ja hän on juuri vielä keskusta oikeistosta. Tämän lisäksi Kuitenkin neuvoston ja sen jokainen pitää neuvotella ohjelmastaan, työohjelmastaan tämän parlamentin kanssa. Kehotamme neuvoston jäseniä jakamaan tässä yhden ajatuksen. Euroopan tulevaisuus tästä ei saa enää päättää äh, salaisesti suljetuin ovin. Kärkiehdokas ajattelu ei koske naisiin tai miehen. Kyse on siitä, että kansalaiset voivat valita sen henkilön, joka heitä voi hallita Euroopassa. Tämä on todella vallankumouksen ajatus ja sen ajatuksen nimi on demokratia. Neuvostolla on oikeus ehdottaa parlamentille komission johtajia. Se on ihan totta, mutta neuvostolla ei ole oikeutta olla välittämättä kaikkia ehdokkaita, jotka, joita Euroopan kansalaiset ovat äänestäneet. Te, herra Tusk, olette johtaneet Itä-Euroopan työryhmää, ja yhtään Itä-Euroopasta ei ole näissä mukana. Te olette äh, estäneet sen henkilön valinnan, jota yli 40 miljoonaa äänesti sama määrä ihmisiä kuin teidän maassa. Te käytte veto-oikeutta. Te sanelitte komission puheenjohtajan ehdokkaalle komission rakenteet, ei vain rakenteita, vaan myös kuinka monta varapuheenjohtajaa tulee olemaan ilman, että olette konsultoineet heitä ja ennen kuin parlamenttiasiasta äänestää. Ja tämä on selvästi sopimusten vastaista toimintaa. Te olette väittäneet, että sanoit, kert, pyrkinyt kertomaan parlamentille, kenet pitää valita täällä puhemieheksi ja kuinka meidän ryhmien piti jakaa puhemiehen paikat. Te olette jopa nyt sanomassa, kenestä tulee Euroopan keskuspankin puheenjohtajan, niin kuin pääjohtaja, niin kuin sekin olisi yksi poliittinen virka vielä lisää. Tämä on huonoa demokratista toimintaa. Te annoitte euroepäilijöille tässä hyvät perustelut. Tämä on nationalistista toimintaa. Mikään puheenjohtajista kuuluvat johtajat, kuuluvat neuvostoon, eivät uskaltaisi sanoa suoraan omissa maissaan, miten neuvosto on toiminut, koska siitä joutuisi jopa perustustuomioistuimen eteen. Teillä on oikea, että seitsemän artiklaa ei voida soveltaa neuvostoon, koska muutoin komissio olisi kyllä iso ongelma käsissään. Te olette avanneet poliittisen vakavan konfliktin neuvoston ja parlamentin välillä siitä, kuka täällä Euroopassa päättää. Ja vielä yksi asia. Minun parlamentaarinen ryhmäni on sitä mieltä, että Euroopasta päättää äh, kans, päättävät kansalaiset ja tämän asian nimihän on demokratia. Grazie, presidente. Kiitokset. Ja sitten ST-ryhmän puheenjohtaja Garcia Perez, olkaa hyvä. Gracias, presidente, estimados colegas. Puhemies, kiitoksia puhemies. Toukokuussa vaaleissa kansalaiset antoivat selkeän viestin. He luottavat Eurooppaan, mutta haluavat muutoksia. Ja voin vakuuttaa teille, että minun ryhmäni on sitoutunut ja kantaa vastuun viedä tätä asiaa eteenpäin. Varmastikin parhaiten tässä olisi toiminut Franz Timmermans komissioissa ensinnäkin ajatellen että kärkiedoksasettelua. Äh, hän olisi voinut saanut enemmistön äänestä Euroopan parlamentissa tuekseen ja mitä tulee demokraattiseen sääntöihin, jotka täällä on käytössä. Ja toiseksi, toiseksi tämä on yhtä tärkeä seikka myös, koska meidän ehdokkaamme hylättiin sen takia, että hän puolustaa EUn arvoja ja oikeusvaltioperiaatetta. Sekin on selvää, että me tulemme tekemään työtä vieläkin tarmokkaammin, jotta nämä arvot saavat kunnioituksensa. Mutta on yksi tärkeä kysymys politiikassa, joka on myös ratkaisevan tärkeä, nimittäin koherius, koherentti, johdonmukaisuus. Ja se ei ole johdonmukaista, että täällä kerrotaan neuvoston päätöksiä ja sitten johdonmukainen kanta tämä ei ollut neuvostolta, mutta yksi asia on kuitenkin selvä perusperiaate, joka tukee EUta, nimittäin ihmisarvo. Ja jos olisimme johdonmukaisia suhteessa näihin arvoihin, niin jo aikoja sitten olisimme toimineet tiukasti ja johdonmukaisella tavalla ja puhuneet politiikasta Euroopasta, jotta puhuisimme siitä, miten pystymme kunnioittamaan ihmisoikeuksia, jotta näkisimme, miten pystymme toimimaan niin, että perusarvot unionissa tulevat kunnioitetuksi. Meidän pitää mennä pidemmälle kun puhutaan, haluan puhua politiikasta ja siitä, miten meidän ryhmämme tulee johtamaan Euroopan Eurooppaa koskevissa muutoksissa. Olen tyytyväinen, että Italian tuomioistuimet ovat äh, vapauttaneet kapteeni Raketen. Tämä osoittaa, että on vallanjako voimassa. Siksi onkin ratkaisevan tärkeää, ratkaisevan tärkeää säilyttää va- vallan kolmijako ajatellen kaikkia demokratioita, mutta pitää mennä vieläkin pidemmälle ja välttää se, että syntyy dramaattisia tilanteita sen takia, että puuttuu solidaarisuutta EU:ssa. E, ei voida kriminalisoida niitä, jotka pelastavat ihmishenkiä ja pyrkiä sitten poliittisesti käyttämään tällaisia toimia omaksi eduksi kun nyt toiset pyrkivät pelastamaan ihmisiä. Kun puhutaan politiikasta ja sisällöstä, myöskään emme tue minkäänlaista ehdokasta, joka väittää, että on parempi olla tekemättä muutoksia ja äh, hallitus, äh, talouden hallinnossa ja miten pyritään muuttamaan ympäristökysymyksiä. Kello ei odota meitä. Tämän ovat kertonut meille joka torstain Euroopan nuoret. Meidän pitää toimia kiireellisellä tavalla ympäristökysymyksen ilmaston puolesta. Meidän pitää olla tiukkoja myös komission työohjelman suhteen tässä. Se ilmastonmuutos vaatii muutoksia, johon liittyy kaksi akselia. Osallistaminen, jotta tämä on oikeudenmukainen siirtymävaihe, ja sitten pitää ottaa huomioon kestävyys meidän pitäisi täyttää sitoumuksemme, joihin sitoudumme Pariisissa. Parlamentti on aina toiminut moottorina ja meidän ryhmämme tulee rakentamaan jatkossakin enemmistöjä ja voimme kehottaa komissiota ja neuvostoa olemaan kunnianhimoisempia pyrkimyksissä. Niin tässä mielessä haluan onnitella puheenjohtajavaltio Suomea sen ehdotuksista koskien kestävää tulevaisuutta. Me tulemme jatkossakin puhumaan politiikasta. Tarvitsemme monivuotisen rahoituskehyksen, joka on kunnianhimoinen, että voidaan toteuttaa välttämättömiä muutoksia. Me emme voi tehdä enempää, vähemmän omilla varoilla. Ja parlamentti tulee taistelemaan sen puolesta, jotta saadaan tarvittavat resurssit politiikoilta, joita haluamme toimittaa kun puhutaan Eurooppa 2020, vielä on kuusi kuukautta jäljellä, emmekä ole saavuttaneet tavoitteita, emme ole pystyneet vähettämään ihmisiä köyhyyden vaarasta. Vaikka jotkut hyötyvät, ovat hyötyneet kriisistä, jotkut maksavat sen seurauksista edelleenkin ja meille ei riitä nämä luvut, meitä kiinnostavat ihmiset ja me haluamme, että talouden kasvu näkyy myös siinä, että Euroopassa naisten miehet voivat elää paremmin oikeudenmukaisemmassa yhteiskunnassa. Meidän pitää muuttaa talouden hallintojärjestelmää. Me haluamme sosiaalista dollilaista taloudenpitoa ja tässä on välttämätöntä vahvistaa Euroopan ohjausjaksoa niin, että otetaan mukaan kestävän kehityksen tavoitteet YKsta ja sosiaalinen pilari, jotka liittyy sosiaalisen oikeuksien lisäksi. Meidän pitää uudistaa talous- ja rahaliittoa. Me emme voi odottaa uutta kriisiä, jotta vahvistamme euroaluetta, jotta annamme sille äh, rahoituskapasiteettia. Mutta emme saavuta näitä tavoitteita, jos samanaikaisesti emme työstä kokonaisvaltaista agendaa. Tarvitsemme vahvaa Eurooppaa. Meidän pitää edistää ihmisoikeusstandardeja, työoikeutta, ympäristöoikeuksia, kansainvälisiä so- monenkeskisiä sopimuksia. Kansalaiset odottavat enemmän meiltä. He odottavat, että me puolustamme sosiaalisia saavutuksia, esimerkiksi lisääntymisoikeudet, seksuaaliset oikeudet, LGBT-väestön oikeukset. Meidän pitää edistyä, jotta epäoikeudenmukaiset tilanteet, kuten naisten ja miesten Tällainen palkkaero lopultakin loppuu. Ja luonnollisesti meidän käsissämme on se, että lopetetaan kaikkein pahin vitsaus Euroopassa, nimittäin sukupuoli, sukupuoliväkivalta. Naisia tapetaan sen takia, että ovat pelkästään naisia. Ja luonnollisesti vielä, koska annamme tässä vastauksia, niin emme voi odottaa enää yhtään kauempaa. Olemme täällä rakentamassa vahvaa Eurooppaa jotka perustuvat yhtä, tasa-arvolle, solidaarisuudelle, kestävyydelle ja oikeudenmukaisuudelle. Ja teemme rintarinnan työtä tämän puolesta. Me emme voi pettää luottamusta, jonka kansalaiset ovat meille antaneet. Kiitoksia. Grazie, presidente Garcia. Kiitos puheenjohtaja Karsia Peres ja sitten puheenjohtaja Cholos Renew Europe-ryhmästä. Olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Haluaisin onnitella kaikkia valituksi tulleita ehm, kollegoita ja myöskin ei minä päästä, kuten teitä hyvä puhemies. Ja toivottavasti eh, yhdessä ja yhdessä myöskin uudistuneen Renew Europe-ryhmän kanssa saadaan parlamentin ääni paremmin kuulumaan. On erittäin tärkeää, että saamme demokratisoitua prosessit, eh, joiden myötä valitaan henkilöitä toimielinten johtotehtäviin. Voidaan tietysti keskustella nimistä, sukupuolten tasa-arvosta ja tasapuolisesta maantieteellisestä jakaumasta, mutta jos kaikki tämä ei toimi, mitä valintaan tulee demokraattisesti, niin eh, tilanne ei ole tyydyttävä. Aikaisemmat puhujat toivat esiin omia näkemyksiään asiasta, kommentoivat muun muassa juuri tätä käytettyä valintamenettelyä. Hyvä puhemies, ei voida sanoa, että on saatu aikaan tasapuolinen ratkaisu ja ainakaan maantieteellisesti tar- tarkastellen, koska itäinen Eurooppa on jäänyt kokonaan unholaan. on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota näihin kysymyksiin ja menetellä siten, että kaikki perussopimuksen artiklat tulevat huomioiduksi ja tällöin nimenomaan demokraattista prosessia tarvitaan. Ja jos todella halutaan demokratian hengessä toimia, jos todella halutaan, että nämä asiat huomioidaan ja että johtajaluettelot ovat edustavia, niin on erittäin tärkeää katsoa, mitä tapahtuu tämän mm, kansainvälisen rajat ylittävän hakijaluettelon kanssa, eli ehdokasluettelon kanssa. Silloin olisi mahdollista kansalaisten kaikkialta Euroopan unionista antaa äänensä kenelle tahansa ehdokkaalle, muullekin kuin oman maansa ehdokkaalle. ehdottaisin, että lähdettäisiin viemään eteenpäin tätä ehdotusta parlamentissa. Emme voi jäädä odottelemaan komissiota tai neuvostoa, vaan kannattaa ottaa vetovastuu tässä asiassa. Renew Europe-ryhmä ainakin aikoo nostaa tämän asian esille. Se tulee ehdottamaan komissiolle ja neuvostolle eurooppalaista konferenssia, ähm, äh, jossa tarkasteltaisiin sitä, miten näitä menettelyjä demokratisoitaisiin jatkossa jotta sitten kahden ja puolen vuoden kuluttua tilanne olisi parempi. Ja pyrkisimme tekemään yhteistyötä eri tahojen kanssa ja tältä pohjalta sitten tekemään ehdotuksen siitä, miten parantaa nykymenettelyä. Gonzales Pons, voin yhtyä siihen, mitä sanoitte puheenvuorossanne ja myöskin mitä Karsa Peres omassa puheenvuorossanne totesitte. Tarvitaan sellaisia ihmisiä, jotka ihan todella edustavat kansalaisia – ja tällaisia valintoja tulisi tehdä Eurooppa-neuvostonkin. Mutta erittäin tärkeää on siis muuttaa prosessia, valintamenettelyä ja sitten nyt käydä keskustelua aiheesta. On myöhäistä nostaa asiasi siinä vaiheessa, kun neuvosto tekee päätöksiään. Eli on toimittava nyt, jotta sitten seuraavien vaalien yhteydessä mekanismi on olemassa ja sen ovat kaikki hyväksyneet. Eli nyt ei enää saa hukata aikaa ja toimia epätehottomasti, vaan meidän on todellakin nyt voitava osoittaa kansalaisille, että osaamme tehdä muutoksia, saamme jotain aikaan. Eli meillä on tässä aikaa seuraaviin vaaleihin ja toivottavasti siihen mennessä nämä muutokset todellakin on saatu kirjattua. Sitten kun tarkastellaan eurooppalaisia perusarvoja, ihmisoikeusten kunnioittamista, oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista, nämä ovat perusarvoja, joista ei saa yhtään joustaa. Ne ovat yksi osa demokraattista kokonaisuutta. Ja on erittäin tärkeää, että tällä kaudella nämä asiat pidetään vahvasti esillä ja pyritään pitämään huoli siitä, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan, oikeusvaltioperiaatetta kunnioitetaan ja sanktiomekanismit otetaan käyttöön kaikkien jäsenmaiden osalta, jos näitä jollain tavoin loukataan. Ja näin voimme sitten kaikille jäsenmaille osoittaa, eh, mitkä ovat säännöt ja mitä tapahtuu, jos näitä sääntöjä jollain tavoin rikotaan. Tämän lisäksi on tärkeää, että saamme eurooppalaisyleisen syyttäjäviraston viraston eh, valmiiksi mahdollisimman nopeasti. Tällä tavalla saadaan paremmin suojattua myöskin taloudellisia Euroopan unionin intressejä ja vahvistettua korruption vastaista taistelua. Ja näin saadaan ihan konkreettiset välineet tähän taisteluun. Tarvitaan myöskin uudenlaisia visioita, poliittisiakin sellaisia erilaisiin ekologisiin kysymyksiin liittyen. Meillähän on ilmastonmuutosagenda, se on totta ja on ihan selvää, että sitä on mukautettava myöskin sosiaalisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin ja toisinpäin. Ja on erittäin tärkeää, että nämä parlamentille tärkeät tavoitteet tulevat huomioiduksi riittävän hyvin myös uudessa komissiossa ja että strateginen toimintaohjelma todellakin tulee e, olemaan askel oikeaan suuntaan vuosina 2019-2024. Euroopan parlamentti tulee ponnistelemaan ja toivottavasti tämä prosessi etenee hyvin ja saadaan hyvään päätökseen. Eh, prosessihan käynnistyi Eurooppa-myönteisissä ryhmissä Euroopan parlamentissa. Eli erittäin tärkeää on eh, edetä tähän suuntaan ja erittäin tärkeää on, että kun näitä prioriteetteja lähdetään määrittämään, Euroopan parlamentin tärkeä rooli huomioidaan ja näihin eh, tehtäviin on ryhdyttävä tässä vaiheessa nyt ennen kuin uusi komission puheenjohtaja nimitetään, sillä muutoin saattaa olla olemassa se riski, että ollaan taas myöhässä. Meidän on kannettava oma vastuumme, on pidettävä huoli siitä, että Eurooppa-myönteiset eh, voimasuhdat täällä parlamentissa toimivat hyvin ja voivat omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että komission prioriteetit ovat mielekkäät. Kansalaiset odottavat meiltä jotain, toivovat meiltä selkeää kokonaisuutta sen suhteen, miten Euroopan unioni toimii. Ja tässä on tärkeää, että kannamme oman kortemme kekon. Kiitokset. Seuraavana herra Lambers eh, vihreät, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, täällä on näitä ensikertalaismeppejä. Kymmenen vuotta sitten itse olin täällä ensimmäistä kertaa. Sain edustaa kollektiivisesti 500 miljoonaa eurooppalaista kansalaista. Tietysti maailmanlaajuisesti se on melko vähän, 7 prosenttia, mutta ensimmäistä kertaa nyt tässä demokratia voitti. 26.5. 200 miljoonaa eurooppalaista osallistui eurovaaleihin. Se on ylikansallisdemokratian kehto. Vaalien myötä aloin unelmoida, että poliittiset ryhmät nyt vihdoinkin rakentavasti yhdessä tulevaisuutta ja yhdessä sopisivat edistyssopimuksesta. Tämä muutoksen hanke, sen tavoitteena on löytää laaja enemmistö ja vakaa enemmistö tavarasta yhdessä kolmeen hätätilaan, ympäristöhätätilaa, sosiaalinen ja demokraattinen hätätila ja näin ollen osoittaa, että EU palvelee kaikkia. Tämä sopimus sitten, että ryhmät voisivat panna täytäntöön ideoitaan, joiden taustalla ovat vaalit, jotta puheenjohtajaksi komission tulisi heidän valitsema henkilö. Tällainen johdonmukainen hanke tarvittaisiin ja uskottava henkilö, jonka taustalla on laaja enemmistö, ottaen huomioon vaalien voittaja, mutta Eurooppa-neuvosto olisi, tai no se ei nyt hyväksynyt tätä tulosta, se ei halunnut parlamentin kanssa yhteenottoon, josta se ei olisi voinut voittaa. Tällaisessa tilanteessa Euroopan parlamentti olisi voinut osoittaa, että se ilmaisee kansalaisten tahdon nyt ensimmäistä kertaa. Ja se olisi antanut vastauksen näihin politiikkapettymyyksiin. Arvon kollegat, tämä olisi voinut olla tilanne, kun avattiin ensimmäinen täysistunto mutta vihreät EFA-ryhmä on valmistunut tähän useita kuukausia, mutta nyt olemme viimeisten viikkojen aikana joutuneet pettymään. Haaste on ollut valtava ja aikaa on ollut rajallinen määrä, mutta missä on tahto niin siellä löytyy tie. Täällä Euroopan parlamentissa tuo tahto kuitenkin puuttui. Parlamentin enemmistö suosi tietä, joka johtaa sen välttämättä siihen, että päätökset tehdään jossakin muualla Euroopan neuvostossa. No tietysti, jollei sitten vasemmista oikeudesta kuulut mielipiteet muuttuisivat ratkaisuksi, mutta tässä kohtaa tuskin näin käy. Eurooppa-neuvosto kesti viisi päivää siellä. Ei löydy kuinkaan toivottavia tuloksia. Ja tässä on löytynyt kokoonpano, joka tuskin saa aikaan muutosta yhteiskunnissa, jota tarvittaisiin kuitenkin. Täällä on puhuttu paljon legitimiteetistä ja on kritisoitu hallitusten päämiehiä, mutta haluan sanoa kaikille, että jos Euroopan parlamentti on nyt heikempi tämän kaiken jälkeen, niin sen pitää ensinnäkin katsoa peiliin. Ja haluaisin kiittää puheenjohtaja Tuskia, kun hän puhui tuossa aikaisemmin melko ystävällismielisesti poliittiselle perheelle, jota minä edustan täällä. Uskon, että olette vilpitön, mutta pitää todeta, että neuvoston pöydän ympärillä ja jopa tässä parlamentissa tuo tahto sosioida vihreät tähän tulevan viiden vuoden johtoon ei vaikuta olevan kaikkien huulilla, ja tämä on lievä asia, lievä muotoilu, mutta olemme kuitenkin innoissaan me viemässä kanssa tahtoa läpi, mikä tulee luovuttamaan. Tulevana viitenä vuotena tulemme käyttämään 75 meppiämme ja tiimimme, jotta voimme edistää oikeudenmukaisempaa Eurooppaa, kestävämpää Eurooppaa ja demokraattisempaa Eurooppaa. Haluamme säilyttää luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarat. Eurooppaan pitää puolustaa oikeudenmukaista sosiaalisuutta, fiskaalioikeudenmukaisuutta, tasa arvoa Euroopan pitää puolustaa eri vapauksia, ihmisoikeuksia ja demokratiaa, joka on osallistavampaa. Eli EU-tai joka laittaa ihmisarvoisuuden koko politiikansa keskiöön. Osa teistä sanoi, että tätä ei voi monopolisoida, tätä pitää jakaa. Haluamme tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa, jotka tässä parlamentissa ja muissakin toimielimissä ja jäsenvaltioissa, alueellisissa, paikallisissa, kansallisissa parlamentissa ja kansayhteiskunnassa teemme yhteistyötä. Arvon kollegat, talomme palaa. Tässä on nyt tuo hätätila, joka on sosiaalinen, ilmastollinen ja taloudellinen. Tarvitaan tällainen muutoksen allianssi sana nyt, joka voi meidät pelastaa. Kiitos. Kiitos sitten eh, puheenjohtaja Zanni eh, ID-ryhmästä. Olkaa hyvä. Kiitos eh, puhemies. Hyvä puheenjohtaja Tusk. vaalikampanja 26.5. pidetyt vaalit. Jos joku toivoi muutosta ohjelmiin ja metodeihin, niin pettyi syvästi. Tällaista tarjottiin, mutta sitten nämä toimielinten väliset viime päivien neuvottelut ovat kyllä osoitus siitä, että kansalaisten on vähän hankala tätä kaikkea niellä ja ymmärtää. Eurooppa-neuvosto päätti heittää romukoppaan sen eh, ehdotuksen ja mallin, tämän kärkehdokas mallin, jota parlamentti puolusti. Ja nyt sitten ryhmät täällä valittelevat sitä, että päämiesten keskenään sopimassa paketissa ei olisikaan tätä kunnioitettu. Varsin pyhältähän tämä kaikki kuulostaa. Eli teot ja sanat eivät oikein ole kytköksissä toisiinsa. Jos parlamentti haluaa todellisuudessa puolustaa enemmistön kantaa ja haluaa puolustaa tätä eh, kärkiehdokasmenettelyä, niin tulisi sen mukaan myöskin toimia. Jos johdonmukainen haluaa olla, tulisi äänestää vastaan tätä Eurooppa-neuvoston ehdottamaa eh, ehdokasta komission puheenjohtajaksi, jos haluaa johdonmukainen olla. Muutoin niin kuin aina, niin kuin kovin usein, kyse ei ole muusta muusta kuin pelkästä sanaa Helinästä, Eli tällöin voidaan sanoa, että sanotuilla sanoilla ei ole tekojen kanssa mitään yhteyttä. Tietysti nyt katsotaan, minkälaisia ohjelmalinjauksia komissioja tullaan tekemään, mutta tuskinpa tässä kuitenkaan niin suurin muutoksiin mennään, mitä kansalaiset äänellään ja äänestämällä toukokuussa toivoivat. Euroopan kansalaisten kohtaamat ongelmat tuskinpa mm, niihin tulevatkaan päättäjät muutoksia saavat aikaan niin kuin eivät ole tähän hetkisetkään päättäjät aikaan saaneet. Olisi tärkeää, että toimielimet pyrkisivät muutokseen, pyrkisivät auttamaan kansalaisia, mutta näin ei ole ollut. Varsin usein tilanne on vain pahentunut. Esimerkiksi jos tarkastellaan sisäisen turvallisuuden kysymyksiä, viime kaudella mukana olleet joutuivat törmäämään kahteen istuntoon, ovat joutuneet kohtaamaan näitä terrori-iskuja hän henkilökohtaisestikin. Eli me emme voi enää taata kansalaisillemme edes turvallista asuinympäristöä, turvallisia kaupunkeja. Ja sitten nämä suuret muuttovirrat Eh, jos emme omia kansalaisiamme, jos emme omia rajojamme pysty kunnolla suojaamaan ja turvaamaan, niin voidaan todeta, että ei ole ihmekään, jos eh, toimielimiä ei kunnioiteta. Silloin ei ole kyse enää siitä, että täällä ei osata kunnolla johtajia valita, vaan sellaiset maahanmuuttajatulvat saattavat rynnätä tänne, että niitä ei enää kukaan hallinnoi. Eli tulevat vuodet eivät välttämättä näytä kovin ruusuisilta, mutta tärkeää kuitenkin olisi, että enemmistö, joka on saatu, eh, sen valinnasta lähdettäisiin liikkeelle. Tärkeää olisi eh, voida toimia demokraattisesti ja eh, lähteä liikkeelle siitä, että ne, jotka ovat 20 prosenttia ääniä saaneet, myöskin nostetaan esiin. Tähän me tulemme pyrkimään tulevaisuudessa jos Eurooppa haluaa pelastautua, niin on erittäin tärkeää, että ymmärretään, mikä on valtioiden rooli ja merkitys. Haluamme tuoda esiin sen seikan, että tilanne on saatava muuttumaan. Kansalaiset eivät halua sellaista Eurooppaa, jossa päätökset tehdään aina vain kauempana heistä. Sellaista Eurooppaa ei haluta, ja jos siihen suuntaan edelleenkin mennään, niin todellisena uhkana on se, että Euroopan unioni haluaa. Muuhun eh, tässä ei välttämättä ole mahdollisuutta. Nämä ovat meidän näkemyksiämme. Sellainen Eurooppa, jossa jäsenmaat johtavat eurooppalaista yhteistyötä ja suojaavat moninaisuutta ja monenkirjavuutta, jonka te haluatte yhtenäistää. Tässä se ero on. Kiitokset. Seuraavana sitten ECR-ryhmän eh, puheenjohtajan Lekutko, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Onnea ja menestystä teille. Kaikkein ilmeisin johtopäätös, joka voidaan vetää viimeistä neuvoston kokouksesta, on, että kärkiehdokasmekanismi on kuollut. Kuollut ja kuopattu. Kuollempi kuin Monty Python sketsin papukaija. Enkä ole pahoillani, että se on kuollut itse asiassa, koska katsokaa, ei kärki ehdokkaasta puhuta yhtään mitään perussopimuksessa. Ei sanan sanaa, ei lausetta, ei mitään. Tiedän tietysti, että monien äh, m- m- mielipidepolitiikassa että on suhtauduttu vähän ylimalkaisesti sääntöihin. Ja, ja herra Timmermans esimerkiksi, ei hän ollut ihmisten, kansalaisten, eurooppalaisten ehdokas. Herra Timmermans oli vasemmistoestablishmentin ehdokas. Hän, minä voin että hän edes palaa koska olennaiselta osin kärkiehdokas prosessin piti liittyä olemassa olevan poliittisen eh, establishmentin valtaan. Ei haluttu avata uutta tilaa kansalaisille kaukana siitä ihan päinvastoin. Ja meillä on ongelmia säästöjen kanssa kaiken, säätöjen kanssa kaiken aikaa. Euroopan parlamentilla on jatkuvasti ongelmia sääntöjen noudattamisen suhteen. Eilen oli valitettava spektaakkeli, näytös, joka osoitti, kuinka monet ihmiset täällä avoimesti halveksuvat sääntöjä. Puheenjohtaja Tusk luonnollisesti neuvostolla ei ole mitään oikeutta sanella kuka on komission varapuheenjohtaja. Sehän on selkeä, törkeä perussopimusten rikkomus. Tämä valta kuuluu pelkästään komission puheenjohtajalle itselleen. Ja neuvosto ei siis ole kyllä tässä syytä myöskään, mutta hyviäkin uutisia on. Nimittäin neuvostossa liittyvät siihen, että EUn isot pojat epäonnistuivat siihen, siihen mihin pyrkivät halusivat päättää itse yli jäsenvaltioiden ja olettivat, että tämä vain nöyrästi hyväksyttäisiin, mutta näinpä ei käynyt. Ja minä toivon, että tästä opitaan jotain ja että käytännöt muuttuvat. Ne päivät, jolloin kaksi, kolme hallitusta ja niiden seuralaiset suosijat pystyivät tekemään päätökset ja päättää jopa nimistä koskien koko EUn, Euroopan mannerta. Nämä päivät ovat ohi. Mistä olen kuitenkin huolissani, kun kuuntelen tässä edeltäjäni täällä, tai teidän täällä, koska hyvät naiset ja herrat, te ette tunnu vetävän mitään johtopäätöksiä siitä, mitä tapahtui vaaleissa. Tuntuu, että jatketaan samaa strategiaa kuin aikaisemminkin. Ihmisten määrä, jotka avoimesti suhtautuvat kriittisesti tätä strategiaa kohtaan, heitä on yhä enemmän. On enemmän kriittisiä ihmisiä koskee tätä strategiaa nyt kuin viisi vuotta sitten, ja näiden ihmisten määrä vain kasvaa. Ja näyttää siltä, että te olette kuuroja ja sokeita, ette kuule, ette näe mitään merkkejä, varoituksen merkkejä teidän kuitenkin pitäisi, koska jos ette muuta kurssia, silloin seuraamukset tulevat olemaan tuhoisia. Kuten sanoin, on tällainen pieni merkki tullut neuvosto, viimeistä neuvoston kokouksesta, että asiat saattaisivat parantua. Ainakin minä olin toiveikas. Menetin kyllä paljon toivoa silloin, kun tulin tänne saliin ja ku- olen kuullut, mitä te, täällä suunnassa teistä on sanonut. Mutta, mutta sitten kun maito on jo kaattunut, niin muistakaa siinä kohtaa sitten, että minä ainakin varoitin tästä. Kiitokset sitten qr ryhmän puheenjohtaja Sylervan, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ensinnäkin onneksi olkoon. Valitainen puolustaa herra Sassoli. Odotamme, että olette sellainen puhemies, joka edustaa avoimuutta, yli, toimii puolueen ylittävästi ja puolustaa parlamentin oikeuksia neuvostoja ja komissiota vastaan. Ja tämä tuo itse aiheeseen neuvostopuheenjohtaja Tuskan, no nyt tarjosi ratkaisua tuohon henkilöstöpokeriin ja osa kollegoista valitti tuloksesta, vaikka heidän puolaperheensä ovat kuitenkin olleet mukana tässä intensiivisesti tuossa pelissä. Tässä kotona on selväksi, että todellinen skandaali oli se, että tällaista ratkaisua tehtiin takahuoneissa. Tämä on epäavointa toimintaa. Parlamentti ei ollut tässä kunnolla mukana ja Euroopan demokratia tässä kärsii. Vaan äänestäjien tilanne on se, että he pettyvät Euroopan demokratiaan. Ne, jotka eivät ole näissä hienoissa ravintoloissa mukana neuvotteluissa ja takahuoneissa, ajattelevat, saavat vaikutelman siitä, että kyse on vain tällaista paikoista eikä sisällöistä – mutta me vasemmistoryhmänä Euroopan parlamentissa olemme saaneet äänestäjillä sen tehtävän, että täällä Euroopassa, EU:ssa puolustamme edistyksellistä politiikan muutosta ja me otamme tämän tehtävän myös mielellämme vastaan. Jotkin ryhmät, jotkin kollegat viimeisinä viikkoina ovat intensiivisesti keskenään neuvotelleet ja yrittäneet solmia yhteisen koalitiosopimuksen – Tästä on puhuttukin vihreät, sosiaalidemokraatit, myös liberaalit, myös konservatiivit, arvoisat kollegat. Minusta vähimmäiskonsensus on tarpeen näissä poliittisissa haasteissa. Vasemmistopuolue haluaa kuitenkin tehokkaita toimenpiteitä ilmastohätätilaa vastaan. Tätä varten tarvitaan edistyksellisiä enemmistöjä tähän taloon haluamme sosiaalisia oikeuksia EU:hun vahvistaa, haluamme taistella sosiaalista polkumyyntiä vastaan, rahanpesua vastaan, Tätäkin varten tarvitaan edistyksellisiä enemmistöjä Euroopan parlamenttiin. Komission jäsen, komissio äskettäin puhui EU-Mercosur-sopimuksesta ja julisti siitä sanoi teille, että minun ryhmälleni sitä ei voida hyväksyä missä nimessä tuo sopimus allekirjoitetaan. Se ei voi olla EUn politiikkaa, että ihmisoikeuksia, sosiaalisia oikeuksia, ympäristönormeja poljetaan vain muutaman euron tähden. Ja tämä sopimus olisi allekirjoituksen yhteistyössä Brasilian äärioikeiston hallituksen kanssa. Tämä on sellaista politiikkaa, joka äärioikeistoa vahvistaa. Vastustamme tätä, kukaan ihminen tätä enää ymmärrä ja vaadin, että kollegat täällä parlamentissa myös yhdessä meidän kanssamme taistelevat tuota vapaakauppasopimusta vastaan. Ja niin kyllä vasemmistoryhmä edustaa humania maahanmuutto- ja pakolaispolitiikkaa – tässä pitää taata yleisvoimaiset ihmisoikeudet ja kyllä meistä on hienoa, että kapteeni, kapteeni Karola Rakete vapautettiin. Vain näin voi jatkua. Edistykset voima tässä parlamentissa äh, haluavat taistella politiikan muutoksen puolesta. Vasemmistoryhmä on ilmoittanut manifestinsa. Me olemme valmiit tähän. Presidente Shirdevan. Presidente... Kiitokset. Ja sitten sitoutumattomista Begin, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minulla on tässä Euroopan unionin toimintasopimus. Teidän kannattaa kaikkien lukea se huolella. Huomaatte, kuinka usein tätä sopimusta on rikottu rikottu. Sitä on rikottu siksi, että solidaarisuutta ei ole noudatettu Italialle eh, pakolaisiin liittyen, eikä myöskään eh, kaikkien muiden asioiden osalta, eh, joistakin sitten on välitetty ystävistä. Ja tämäkin mukamas olisi avoimuutta, ei suinkaan se on suljettujen ovien politiikkaa. Ja sitten toisaalta puhutaan työntekijöiden oikeuksien puolustamisesta, mutta mitään vähimmäispalkkaa ei kuitenkaan olisi, joka takaisi miljoonien kansalaisten oikeudet. Ja nyt sitten ähm, herra Konte on todellakin äh, pistänyt, ähm, kiinnittänyt huomiota näihin ongelmiin. Viime viikkoina näistä paikoista on taisteltu, mutta kansalaiset eivät ole tästä varmaan ymmärtäneet pätkän vertaa sillä tässä on puhuttu kaikesta muusta kuin kansalaisten hankaluuksista. Tätä eurooppalaista moottoria on muutettava, on yhdessä muutettava sääntöjä, on annettava lisää valtaa Euroopan parlamentille. Toimikaa niin kuin Konten hallitus, älkää tyytykö vähempään. Älkää vain seuratko muualla käsikirjoitettua näytöstä. Mehän olemme elävä Eurooppa. Meidät kansalaiset ovat suoraan valinneet. Me nimenomaan harteillamme kannamme sopimuksen tuomia velvoitteita. Eli palataan näihin alkuajatuksiin, palataan takaisin sopimuksiin, enemmän solidaarisuutta, enemmän oikeuksia, enemmän kehitystä, vähemmän äh, ranskalais-saksalaista johtajuutta, vähemmän arroganssia, menettelyä. Yhdessä voimme kyllä muuttaa Euroopan sitä kansalaiset meiltä pyytävät ja toivovat. Kiitokset ja seuraavana eh, Videkan puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, on suuri kunnia puhua suurimman yh puolueen nimissä täällä parlamentissa ja haluaisin sanoa, että jos tarvitsee minkälaista vakuuttelua vielä, niin paras asia Iso-Britannialle on lähteä täältä mahdollisimman nopeasti. Kun ajatellaan tätä tapaa, miten eilen nämä vaalit vietiin. Se oli hyvä syy. Jos tämä on nyt sitten demokratiakäsitys täällä, niin silloin tämä on kyllä vakava petos. Ajattelen joka ikistä maata, joka täällä on edustettuna, koska tämä ei ollut ollenkaan demokraattista. Ja tämä on vain yksi monista syistä, miksi Iso-Britannia on iloinen voidessaan lähteä EU-sta toivottavasti pyhämiesten päivän aikaan. Ja tämä on ihan oikein, koska on olemassa tietty kaava, joka on jatkuvasti ollut esillä. Sorratut ihmiset kääntyvät sortajien vastaan, orjat kääntyvät omistajan vastaan, maatyöntekijät feodaalijohtajaa vastaan, Verhofstadtia vastaan käännytään. Ja tämän takia Iso-Britannia lähtee eikä ole väliä, mitä kieltä täällä käytätte. Me lähdemme ja olemme iloisia voidessamme lähteä. Minä edustan äh, yhdistyneen kuningaskunnan luoteisosa ja kaakkoisosa ja olen täällä nyt varma tällä vallalla niitä voimauksia, valtuuksia, joista me olemme päättäneet. Me olemme päättäneet lisää Äh, tässä, täällä pyritään vähentämään äh, kalastajien verkkojen kokoa. Sitä täällä teemme ja tästä ja muistutusta haluamme lähteä. Me lähdemme, olemme poissa. Grazie. Adesso per la procedura del... Sitten siirrymme Catch the Eye-puheenvuoroihin. Mavrides, eh, puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, istun täällä. Neuvoston päätelmät, viimeisimmän neuvoston päätelmät sisältävät myöskin strategiaehdotuksen tuleville kuudelle, viidelle vuodelle, joissa nimenomaan kansalaisten vapauksia ja oikeuksia halutaan suojella. Kaiken kaikkiaanhan Euroopan unioni pyrkii juuri tähän, eli kansalaisten oikeuksien suojaamiseen. Tämän asia, joka on kirjattu perussopimuksiin. Ja näin pyritään kansalaisia mahdollisilta uhilta myöskin suojaamaan. Ja tämä on ilman muuta erittäin tärkeä asia. Se on kansalaisillemme erittäin tärkeä asia kansalaisten tulee voida suojautua sekä sisäisiltä kuin myöskin ulkoisilta uhilta. Täällä tänään kuullut komission ja neuvoston puheenvuorot olivat tärkeitä. Ymmärrän kyllä, että on voitava puuttua laittomuuksiin ja myöskin mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Ja erittäin tärkeää on, että e, toimimme ja tarvittaessa langetamme myöskin sanktioita. Ja meidän kaikkien on todellakin e, toimittava e, kansalaisina, eurooppalaisina ja Kyproksen kansalaisina. Thank you. Olkaa hyvä. Kiitos olemme yksi suuri brittiryhmä täällä Euroopan parlamentissa, liberaalidemokraatit ja vihreät ja muut puolueet, jotka eivät halua kääntää selkäänsä Euroopalle. Can I tell you, Mr. Voin sanoa teille puheenjohtaja, että se mitä kuulitte tuolta takanurkasta ei edusta kaikkien yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten kantaa. Haluan kiittää teitä. Haluan kiittää teitä puheenjohtaja Tusk, että olette kärsivällisiä hallituksemme kanssa, kansanparlamentin kanssa. Pyytäkää, että seuraajanne jatkaa tuota linjaa, että on ymmärrystä ja kärsivällisyyttä, vaikka vaikuttaa siltä, että hallituksemme ei oma mitään suunnitelmaa. Monty Pythonissa on paremmin, mutta Brexit ei ole eh, sellainen, että sitä ei voitaisiin estää. Mielipide on muuttumassa Britannissa, muuten emme olisi täällä. Ja ne meistä, jotka tukevat Eurooppaa, myös tarvitsevat Euroopan tukea. Kiitos. Grazie. Onorevole Spiraki. Kiitos. Ja sitten eh, edustaja Spiraki, olkaa hyvä. Onorevole Spiraki. Puhemies, puheenjohtaja Tusk, puhe, varapuheenjohtaja Seskovits Tämä uusi alku osoittaa, mitä EPP, SD, vihreät, liberaalit, jotka yhdessä yhteisellä julkilausumalla äh, haluavat taata kasvua ja äh, työpaikkoja kansalaisille. Euroalueen työllisyys on nyt 7 prosentissa viimeisten tutkimusten mukaan ja Kreikan kaltaiset maat tarvitsevat shokkiiskua, jotta voidaan tehostaa toimintaa. Tarvitsemme työllisyyttä, jotta voimme digitalisoida yhteiskuntamme tarvitaan kiertotaloutta, koulutusta, ammattikoulutusta. Me tarvit, meidän pitää pystyä myös suojelemaan eurooppalaisia arvoja, liberaaleja demokratia ilman tehdä mitä myönnytyksiä. Ja näiden viiden vuoden aikana meillä ei ole muuta keinoa edetä. Me tiedämme, miten ilmastonmuutos on vaikuttanut. Me tiedämme, mitä on tapahtunut Unkarissa, Romanissa, Puolassa ja nyt meidän pitää keskustella ja sopia politiikasta, jota aletaan toteuttaa, jotta huomenna voidaan pitää kiinni Euroopassa sen maineesta, että tämä on paras paikka maailmassa asua. Niin, prego. Vinni seuraavana ja puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. hyvä herra Tusk, hyvä komission jäsen. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä valinnastanne ja onnitella herra Tusk teitä myöskin äm, siitä, että olette omalla kaudellanne hyvin myöskin itäistä Euroopan edustaneet. Mutta mitä tulee näihin valintoihin, nyt ollaan kuitenkin tilanteissa, että on syntynyt tietynlainen epäsuhta idän ja lännen välillä, ja tämä liittyy myöskin siihen, miten toimielimet toimivat. Esimerkiksi eh, miten henkilöstöresursseja hyödynnetään. Euroopan unioni on laajentunut, mutta kun tarkastellaan näitä enemmistösuhteita ja demokratiaa. Mm, kaksi maata ovat olleet huonommassa asemassa kuin muut, Romania ja Bulgaria nimittäin. Kun nyt kautenne on päättymässä, olisi tärkeää saada Bulgaria ja Romania Schengen säännöstön piiriin, koska kaikki kriteerit kyllä täyttyvät syntyy vaikutelma, että jotain tapahtuu suljettujen ovien takana, eikä se rohkaise kansalaisia luottamaan paremmin Euroopan unioniin. Hyvät naiset ja herrat, kannattaa ymmärtää se, että on meidän tehtävämme pyritä lisäämään Euroopan parlamentin roolia Euroopan unionissa. Eli on erittäin tärkeää, että tehtävät hoidetaan hyvin myös tulevina vuosina ja on katsottava, miten hoidetaan neuvottelut Euroopan parlamentin ja muiden toimielinten välillä. Gracias, presidente Sassoli. Kiitoksia puhemies Sassoli. Puheenjohtaja Tusk, Euroopan kansalaiset ovat olemassa, niin kuin tekin totesitte, äh, on perusoikeuskirja, Lisabonin sopimus, ja parlamentti edustaa suoraan kansalaisia. Näin on ollut 40 vuotta ainoa EU, joka on suoraan valittu kansalaisten toimesta. Kuitenkin tällä hetkellä, mitä tulee viimeisiin valintaan, ensimmäinen kerta, kun vaaliprosentti oli yli 50 prosenttia, sen jälkeen kun se oli laskenut vaaleista toiseen aikaisemmin, koska tässä on voimalla ollut se, että se on, kun kansalaiset äänestävät, se vaikuttaa ratkaisella tavalla komission johtoon. Ja te ette ole kuitenkaan pystyneet käyttämään auktoriteettia ja säilyttämään ehdokkaita, jotka liittyvät äänestäjiin, että edes pystyneet puolustamaan Franz Timmermansia, jonka suhteen maat käyttivät veto-oikeutta jotka pantiin omalle paikalleen, eh, koska sen takia, että Timmermans puolusti perusoikeuksia. Mutta parlamentilla on viimeinen sana, se ei vain nimeä komission puheenjohtajan, vaan joka ikisen ehdokkaan mukaan lukien 28 komissaaria. Ja nyt kun tutkitaan kurinalaisesti niitä, jotka eivät täytä sitoumuksia, eivätkä täytä ympäristö- ja digitaalisuusvaatimuksia, tai ja, ja sitten mitä uskomatonta, että voidaan kriminalisoida ihmisiä, jotka pelastavat ihmisenkiä merellä. EUn e pitäisi toimia humanitaarisesti ja toimia oikein, kun Libyan kaltaisen maan suhteen siellä on pommitettu pakolaisleiriä ja syntyi 40 kuolonuhreja. Tämä oli rikollista toimintaa. Kiitos. Nina Gil seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hienoa, että olette uusi puhemiehemme. Se on ainut hyvä uutinen. Se, että se on pettynyt neuvoston tulokseen, olisi, olisi lievästi ilmastuna. Puheenjohtaja Tusk, teidän aikananne olemme leventäneet kuilua Euroopan kansalaisiin. Minusta on erittäin huonoksi demokratialle, että näin käy. Istutumisen taso, joka on nähty viime aikoina, johtaa siihen, että on hyvin haikea, vaikea toistaa tämä kaikki. Minun huoleni on se, että ne, jotka vastustavat oikeusvaltioperiaatetta, ovat voittaneet. 5 graadin 4 ovat onnistuneet. Sinne ovat moraalisesti astan äh, vararikkoon koko Eurooppa-neuvoston. Te kaikki olette mukana, tai kaikki sitoudutte Spitzenkandidaat-prosessiin ja olette nyt vesittäneet sen. Ja jos Euroopan parlamentti luovuttaa sen suhteen, niin se olisi sitä, että negatiiviset voimat vievät vallan, ei vain Britanniassa, niin kuin he ovat, ja kuten näette näytön tuolla, mutta muualla myös, joten on erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti pitäytyy kärkimenettelyssä ja hylkää ehdotukset neuvostolta. Kiitos Baski. olkaa hyvä, puhelkaa yksi minuutti. Уважаеми господин Туск, уважаеми господин Шефчович, моята критика към вас. Herra Tusk, hyvä Sefcovic, pakettiratkaisu. Siitä muutamalla sanalla. Tässähän on käyty lehmänkauppoja, mistä avoimesta käsittelystä ei ole ollut kyse, eikä tässä myöskään äänestäjiä ole kunnioitettu millään tavalla. Tässä on omat periaatteet tallattu ja niitä on matkan varrella muutettu moneen kertaan, eikä mm, keskinen ja Itä-Eurooppa ole edustettuna olleekaan. Te äänestitte eilen tästä. Kenelle tässä nyt valehtelette loppujen lopuksi itsellenne? Jos ette pidä tästä, niin silloinhan joko Timemansin tai Weberin tulisi olla komission puheenjohtajana, mutta näin ette toimineet. Eli te äänestitte tästä ehdotetusta paketista ja näin tässä taas on periaatteita muutettu. Ja sitten kukaan ei pitänyt kiinni aikataulusta. Täällä e, joku ilmaisi kantansa, e, halusi käyttää puheenvuoron takarivistä, mutta ette antaneet hänen puhua puheenvuoroaan loppuun. On erittäin tärkeää anna kaikki, antaa kaikkien puhua ja käyttää puheenvuoronsa, vaikka olisikin asioista eri mieltä. Eli tämä demokratia ei oikein tunnu toteutuvan. Sama, samaan törmättiin myös eilen pidettiin huoli siitä, että ID-ryhmän ja ECR-ryhmän ihmisiä ei tullut valituiksi. Kutsutaanko tätä demokratiaksi? Enpä, enpä sanoisi. No, Eurooppa-hymni on ehkä kaunis, mutta minä kunnioitan Bulgarian kansallishymniä. Grazie, signor Presidente, e auguri per... Onnittelut valinnastanne, hyvä puhemies. Hyvät parlamentin, parlamentista. Me olemme oppineet varmasti viime viikkoina tärkeitä oppiläksyjä pyrkimykset, jotka eivät noudata ihmisten toiveita ja tahtoa. Sellaiset pyrkimykset epäonnistuvat. Se, mitä tapahtuu, sen pitikin tapahtua. Suurin ryhmä on EPP, joka Mm, sai puheenjohtajan paikan. Kaikki sopimukset eivät perustu perussopimuksille. Ne myös tulevat epäonnistumaan. Kolmas läksy on siinä, että ei koskaan pitäisi yrittää alistaa, sortaa pieniä maaryhmiä. EUta ei voida rakentaa viisakasmaita vastaan. Hyvät parlamentin jäsenet, meillä on ohjelma, saamme uusia johtajia, meillä tulee olemaan tilaisuus aloittaa uudestaan. Me tarvitsemme vahvoja jäsenvaltioita, joiden pitää tehdä yhteistyötä perus, periaatteiden mukaisesti. Meidän pitää kunnioittaa toistemme perustuslaillisuutta, meidän pitää suojella kristittyjä perusarvoja tällä mantereella ja meidän pitää taistella niitä vastaan, jotka haluavat muuttaa tätä sallimalla maahanmuuton tapahtua. Kiitos. Sitten edustaja Kavasit, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Доволен, някой по-малко, някой повече, но всички са niin kiitos, puhemies. Me ehdottimme demokraattista ja avointa periaatetta, joka liittyy kärkikirjoitusmenettelyyn. Neuvosto ei kunnioittanut sitä ja sama pätee sosialisteihin ja entisiin liberaaleihin. He eivät noudattaneet periaatetta sitä, että puolue, joka sai eniten paikkoja parlamenttiin, parlamenttiin olisi se, joka valitsisi seuraavan komission puheenjohtajan. Näin ei käynyt ja nyt komission pitää esitellä kantansa ja vasta sitten päätämme, koska parlamentti on riippumaton toimielin, ainut suoraan valittu toimielin ja tulemme oman itsenäisen päätöksemme tekemään. Me emme tule ottamaan käskyjä neuvostolta vastaan. Olen ylpeä bulgarialaisuudestani, eurooppalaisuudestani, kunnioitan EUn symboleja. Näihin kuuluu EUn lippu ja hymni. Tämä pitäisi yhdistää meitä turvallisen eurooppalaisen kodin nimissä. Ja puheaika. Yksi minuutti seuraava puhuja, olkaa hyvä ja kunnioittakaa näitä puheaikoja. Tusk, da, viece je završilo. Puhemies, puheenjohtaja Tusk, neuvosto päätti kokouksessa, olemme saaneet lukea tuloksista. Me näimme, mikä oli neuvotteluiden tulos tulos ei ollut paras mahdollinen, mutta meidän pitää oppia tästä kaikesta jotakin. Kun puhun oppimisesta, niin silloin tarkoitan sitä, että monia asioita vieläkin voidaan muuttaa ja korjata. Me odotamme, että ihmiset jotka saavat tässä luottamuksemme, niin heidän pitää nyt esitellä ohjelmansa ja sitten täällä parlamentissa meidän pitää tästä heitä arvioida. Nyt ei ole enää aikaa puheelle paikoista ja muusta, vaan meidän pitää puhua nyt konkreettisesti siitä, minkälainen ohjelma tulee olemaan vallalla seuraavan viiden vuoden aikana. Meidän pitää puhua parlamentista, joka haluaa tehdä yhteistyötä komission kanssa niin, että emme ja jälkeen Kiinasta ja USAsta, että me pysymme maailmanjohtajana jatkossakin. Meidän pitää lopettaa puheen näistä paikoista, aletaan puhua konkreettisista tuloksista. Roberto, No Roberto, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ole hyvä pán eh, eh, eh, Kiitos, hyvä puhemies, hyvä puheenjohtaja Tusk, hyvä Euroopan komission jäsen efovi Toteaisin vain, että tämä parlamentti ja sen ryhmät ovat nyt ymmärtäneet sen, että kärkiehdokasperiaate periaate ja menettely olisi se, mitä olisi noudatettu, mutta näin ei kuitenkaan menetelty, vaan suljettujen ovien takana neuvosto päätöksensä ja valintansa teki. Ja toisaalta eh, puhutaan maantieteellisestä jakaumasta tasapuolista sellaista, mutta näinkään ei valitettavasti käynyt. Visegrad-ryhmältä eh, oli oikein hyvä ehdokas, joka onkin täällä keskuudessamme täysistuntosalissa. salissa ja jos pitää paikkansa se, että tätä ehdokasta ei valittu eh, juuri maantieteellisten syiden vuoksi, niin tämä on varsin huono signaali kyllä, kun ajatellaan äänestäjiä eh, Keski- ja Itä-Euroopan puolella. Toisaalta sitten tämä asia on välitettävä eteenpäin kansalaisille. Toivottavasti he eivät menetä mm, luottamustaan kuitenkaan. Kiitos. Kiitos ja seuraavana Mariani, olkaa hyvä. Le microphone. Monsieur le Président. Kiitos puhemies. Minä olen uusi meppi, joka tuli täysintosaliin. Vielä joinain harhakuvitelmin kuulin tänä aamuna hienoja puheita demokratian arvosta, siitä, että kunnitaan vähemmistöjä. No, puhuttiin arvoista, mutta ei kuitenkaan puhuttu konkretiasta. Valitettavasti eilen, kuten moni, koin sen, että suljettiin ulkopuolelle ne mepit, jotka edustavat 20 prosenttia tästä salista. No, kuten aikaisemmin puhuja sanoi, oltiin sitten ECR-ryhmästä tai ID-ryhmästä, e niin me olemme nyt osa Eurooppaa, mutta emme sitä, mitä te ehdotatte, joten sanon vain, että sitä puolustetaan suuren periaatteessa, se on hyvä asia, soveltaminen vielä parempi, mutta eilen me koimme jotain, jossa oli tällaisia järjestelyjä ystävien kesken, nyt osoittiin pois 20 prosenttia meppeistä Odotamme ensi viikkoa ilman turiharvakuvitelmia, jos nämä pienet järjestelyt, jotta sultaan pois neljäsosa tai viidesosa me pestä pois jatkuu sitten, kun jaetaan valiokuntapaikkoja. Jos näin ei ole, niin sitten ymmärrän, että puheen demokratiasta ja arvoista on vain sanahelinää. Intervento no onorevole. No, Olekas, eh, puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. dėkoju ponas pirmininke už galimybę pasisakyti sveikinu jus su jūsų išrinkimu. puhemies haluaisin onnitella puhemiestä valinnastanne haluaisin kiittää puheenjohtaja Tuskia ja varapuheenjohtaja Tsetsovitskia ja haluaisin jatkaa siitä, mitä kollegat ovat täällä sanoneet, että ei ole mitään tasapainoa idän ja lännen välillä, kun on täytetty johtopaikkoja. Meidän pitäisikin keskustella siitä, miten valitut parlamentin jäsenet voisivat tehdä omia ehdotuksiaan siitä, kenen pitäisi saada näitä virkoja ja miten toimielinten pitäisi tehdä yhteistyötä. Jos emme saavuta samanlaista edustusta, emme pysty tarttumaan myöskään ongelmiin, jotka vaivaavat Euroopan tapaa eh, demokraattiset ongelmat, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet. Kollegat, jotta voimme tehdä yhteisiä päätöksiä ja saavuttaa tavoitteemme, meidän pitäisi pyrkiä parempaan toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Voimme nähdä, että neuvosto epäonnistui tässä se ei pystynyt täyttämään esimerkkiä, mutta Euroopan parlamentin jäsenet voivat tässä jotakin tehdä ja kehottaa neuvostoa toimimaan toimisten jatkossa. Ja nyt sitten komission varapuheenjohtaja Sefkovic, olkaa hyvä. Voitte vastata. Kiitos, hyvä puhemies, ja kiitokset kaikille jäsenille. nyt todellakin uutta energiaa ja kunnianhimoa on havaittavissa ja se on hyvä. Ja puheenvuoroista kävi ilmi se, että ollaan sitä mieltä, että tämä strateginen työohjelma tuntuisi mielekkäältä. Olemme viimeisten viiden vuoden aikana tehneet kovasti työtä, jotta emme ainoastaan olisi johtoasemassa, kun taistellaan ilmastonmuutosta vastaan, mutta että olisimme vakaita myöskin, kun puhutaan talouden tilasta. Ja yksi suurista haasteista tulevalla kaudella liittyykin siihen, että saamme aikaan kunnon täytäntöönpanon kaikkiin eh, sovittuihin seikkoihin liittyen. Rokasia Cholos, eh, eh, Pons eh, ja Lambers, voin todellakin luvata teille sen, että sosiaalista vihreää Eurooppaa, sitä pyrimme eteenpäin viemään tulevalla kaudella. Ja monet täällä totesivat, että uuden talouden tulee olla sellainen, että kaikki voivat olla siinä mukana. Ja toisaalta, että energiset kysymykset hoidetaan kunnolla ja jokaisella on oma roolinsa. Myöskin ihmisillä, jotka ehkä asuvat äh, syrjäalueilla ja toisaalta äh, kaupunkialueilla, äh, joissa on jo energiatehokasta asumista ollut pitkään. Meidän on tätä tietoa välitettävä eteenpäin myös muualle, jotta kaikki saadaan mukaan. Ja Razo Garcian puheenvuorossa nousi esiin se, että tarvitaan konkreettisia toimia, tarvitaan päätöksiä tulevassa MFF-kehyksessä. On pidettävä huoli siitä, että aikaa ei hukata, ei viikkoja, kuukausia eh, ennen kuin saadaan nämä eh, ohjelmassa määritellyt seikat todellakin eh, toimimaan myös käytännössä on pidettävä huoli siitä, että toivottavasti Suomen puheenjohtajuuskaudella saadaan tuleva monivuotinen rahoituskehys valmiiksi. Tarvitaan sellaista taloutta, joka ei ole vain vihreä ja puhdas, vaan myöskin kilpailukykyinen ja kaikki se, mitä on tähän asti tehty, sen on jatkuttava, on pyrittävä kunnianhimoiseen mm, menettelyyn. Tarvitaan tekoälyä, vihreää liikkumista, robotiikan hyödyntämistä Eh, meidän on oltava vahvoja kilpailijoita, eh, kaikkia suuria kilpailijoita me vastaan, olipa kyse nyt sitten Yhdysvalloista tai Kiinasta. Toisaalta meidän on kunnioitettava kansalaisia, kunnioitettava ympäristöä, myös kansainvälisiä sopimuksia, velvoitteita ja määräyksiä. Ja voin eh, vain varmistaa sen, että tulevat uudet kauppasopimukset, joista teidänkin kanssanne tullaan neuvottelemaan, pohjaavat kaiken näihin vahvoihin ympäristö- eh, ja työsääntöihin. Eh, ja tämä on eurooppalainen reaktiomme tähän nyt päätään nostavaan kaupan protektionismiin ja ilman muuta komissio on valmis teille selvittämään kaikkia plussia, e, joiden vuoksi olimme valmiit menemään näihin kauppasopimuksiin. Ja sitten brittikollegoille e, totean todellakin vilpittömästi, että komissiossa olemme edelleenkin pahoillamme siitä, että olette tämän lähtöpäätöksenne tehneet. Ja todella kaikille teille kollegoille eh, diplomatiaa hyödyntää niin hyvin kuin osaan eh, sanoisin, että en me nyt kuitenkaan ehkä ole ottamassa tätä johtamisen mallia teiltä. Arvon jäsenet, eh, hyvä komission puhemies, hyvä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, vetoaisin puheenvuoroni lopuksi tässä teihin kaikkiin sanomalla, että toivottavasti saamme tästä vuosisadasta mahdollisimman eurooppalaisen tällaista menestyvää, hyvää Eurooppaa myös muu maailma tarvitsee. Kiitokset. Ja nyt sitten Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herra Tusk, olkaa hyvä. Puhemies, haluaisin kovasti, että toimielimet tekisivät tässä yhteistyötä parhaalla mahdollisella tavalla. Joten tänään pidättäydyn kommenteista. Toivon, että kannatte vastuuta, että uusi johtajien kokoonpano toimii, on tasapainoinen, joka ikisessä mielessä. Kiitos. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja Tusk ja kiitos varapuheenjohtaja Sevokovit siitä, että osallistuitte. Tähän päättyy istunto ja kiitos kaikille keskusteluun, tärkeän keskusteluun osallistuneille. Artikla hyväksytään saman tien eilisen kokouksen pöytäkirja. Mitä tulee tämän päivän kokouksen pöytäkirjaan, se hyväksytään seuraavan eh, istunnon alussa. Ryhmältä on tehty nimitysehdotus. Kutajaaran eh, Mirjam Dallin tilalle teollisuusvaliokunnassa. Ja se sitten alavaliokuntaan, ihmisoikeusalavaliokuntaan. Onko näihin joitain kommentteja tai huomioita? Ei näytä olevan, eli nämä nimitykset voidaan näin katsoa hyväksytyiksi. Kiitos kaikille hyvästä yhteistyötä. Istunto on päättynyt.